Sinaru on pyytänyt parlamenttia puolustamaan hänen etuoikeuksiaan ja koskemattomuuttaan liittyen siviilikanteeseen Bukarestin ylioikeudessa. Työjärjestyksen mukaisesti pyyntö välitetään Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunnalle. Olen saanut ryhmä